kohtaan keskusteluiden päätteeksi. Seuraavaksi siirrymme käsittelemään aihetta Nepalista. Seuraavina puheenvuoron saavat kollega Giringa de Ödenberg. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Benjamin Franklin sanoi kerran Yhdysvaltain perustuslaista, että se ei takaa kenellekään onnea, vaan sen, että mahdollisuuden tavoitella sitä. Nepalin kansalaiset voi luottaa edes tähän nykyisin. Perustuslakityö venyy ja pääpoliittiset toimijat, mukaan lukien kommunistinen puolue ja maalaiset, eivät ole valmiita kompromissiin. Ja armeijaa luonnehtii tällainen salaisuuden verho, jos on kyse rahoituksesta ja rekrytoinnista. Mutta toisaalta kaukana valtiorakenteista on 30 miljoonaa kansalaista, jotka ovat äärimmäisessä köyhyydessä, lukutaidottomia, eivät saa energiaa ja viestintävälineitä käyttöönsä. Nepal on tällaisessa köyhyyden ansassa. Se hukkaa luonnollisen potentiaalinsa, joka, joka olisi mahdollista tällaisesta hienosta luonnosta ja maantieteellisestä sijainnista. Sen vuoksi vetoamme viranomaisiin, että ne eivät eh, tuhlaisi tätä mahdollisuutta, jonka rauhansopimus antaa. Uusi perustuslaki ei pelkästään määrittelisi kansalaisoikeuksia, vaan se voisi olla symboli uudesta demokratiasta tämän maan historiassa. Itse tulen maasta, jota ovat luonnehtineet historialliset jaot. Siltä taustalta ymmärrän vaikean tilanteen maassa. Perustuslaki ja kansainväliset vetomukset eivät takaa Nepalin kansalaisia onnea, mutta voivat auttaa siinä, että sitä voidaan siellä tavoitella. Kiitoksia. Seuraavana kollega Tanok, yksi minuutti. No. Herra puhemies, Nepalin poliittinen tilanne ei ole mikään yllätys, erityisesti kun katsotaan, mitä on tapahtunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Massaker vuonna 2001 osoitti, miten tilanne kehittyi ja tällainen valtaan nousu pyrkimykset on tukahdettu suoraan ja kaksi vuotta sittenkin osoitettiin, että oppositiolla ei ole mitään toimintamahdollisuuksia. Nyt voidaan sanoa, että aliravitsemus on yksi ongelma, kidutus toinen, köyhyys kolmas ja me tiedämme, että pienillä ponnistuksilla ei saada hyviä tuloksia aikaiseksi, mutta minä toivon, että Euroopan unioni tulee keskittymään tällä saralla toimintaansa, erityisesti myöskin humanitaarisen tuen antamisessa, koska muuten tässä on olemassa riski, että Nepali tulee kaatumaan ja sitä riskiä emme voi ottaa, emme täällä eikä missään muuallakaan samaisella alueella. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega Tänok. Seuraavana Kollega Romevai Rueda, kaksi minuuttia. Uh, yeah, thank you very much. I'm speaking on behalf of my colleague Jean Lambert. Kiitoksia. Puhun tässä Jean Lambertsin puolesta, koska hän ei päässyt paikalle. Hän on uh, Nepalivaltuuskunnan puheenjohtaja, mutta hän pyysi minua välittämään teille tällaiset terveys, terveiset. Viimeisten vuosien aikana poliittisia muutoksia on tapahtunut. Ongelmallinen tilanne on toki ollut, mutta ei ole mikään yllätys, että rauhan sopimus ei ole toiminut eikä voitu myöskään vastata haasteeseen, joka liittyy perustuslakimuutoksiin, eli että oltaisiin voitu noudattaa demokratian ja ihmisoikeuksien kunnittamisen periaatetta. Kolmivaiheinen sopimus hyväksyttiin viime hetkillä liittyen muun muassa perustuslakiin. Meidän mielestämme on tärkeää, että tällä tiellä voidaan nyt pysyä. Nyt todellakin tarvitaan poliittista muutosta, jotta todellisia uudistuksia voidaan saada aikaiseksi. Mahdollisuuksia on olemassa käyttää esimerkiksi uudistuvia energialähteitä, mutta se ei onnistu ilman vakautta. Demokratiaa tarvitaan ja oikeusvaltion periaatettakin on vahvistettava entisten maoistitaistelijoiden integraatio on tärkeää sekä heidän itsensä kannalta että myöskin koko demokraattisen prosessin näkökulmasta katsottuna. Me olemme sitä mieltä, että kansainvälinen yhteisö sekä Euroopan unioni on valmis tekemään käytännön yhteistyötä, mikäli sitä tarvitaan. Mutta olemme, on valitettavaa, että UNMINin liittyviä uudistuksia ei ole saatu aikaiseksi. Me todellakin vaadimme, että kaikki asianosaiset sitoutuisivat tähän kolmivaiheen ohjelmaan. Jos se ei onnistu, niin se johtaa siihen, että Nepalin kansalaiset eivät luota meidän tukeemme. Ja tämä taas vaikuttaa huomattavasti poliittisen prosessin menestykseen. Kiitoksia. Dank, Paljon kiitoksia kollega Romevai Rueda. Seuraavana kollega Preda situația din Nepal îngrijorătoare, întrucât violen... Kiitoksia puhemies. Nepalin tilanne on huolestuttava. Väkivalta tässä maassa on jatkanut kasvuaan viime aikoina jotta voitaisiin vahvistaa sovitusprosessia kansallisella tasolla kymmenen vuoden sisällissodan jälkeen ja loppui vasta 2006 ja jossa kuoli 13 000 ihmistä. Tarvitsemme uuden perustuslain sinne se antaa oikeudelliset puitteet poliittiselle elämälle Nepalissa. Jos tuemme demokratia- ja ihmisoikeuksia, niin silloin poliittisten puolueiden pitäisi neuvotella ilman mitään ennakkoehtoja perustuslaillisesta, perustuslakia säätävästä kokouksesta. Kuten YK on raportti osoittaa, oikeusjärjestelmä täytyy myös vahvistaa niin, että voidaan löytää konflikteihin rauhanomaisia ratkaisuja. Sekunnan kohdalla haluaisin mainita, että poliittisella epätasapainolla, epävakaudella on huono vaikutus myös ta- taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen Nepalissa, joka on yksi köyhimmistä maista ilman vakautta ja vaurautta. Kiitokset kollega Preda. Seuraavana puheenvuoron saa kollega Higgins kaksi minuuttia. Thank you, Chair. Kiitoksia puhemies. Federalistisen monarkian kaatuminen 2006 oli suuri askel eteenpäin Nepalin ihmisille. Siinä oli työväkeä, keskiluokkaa, talonpoikia. He saavuttivat tämän voiton joukkoliikehdinnällä. Kuitenkin on aivan selkeä, että nyt kapitalistinen establishmentti ja oikeista puolueet eivät halua tämän vallankumouksen menevän pidemmälle – koska se uhkaisi heidän taloudellista valvotaansa ja etuoikeutettu asemaa Nepalin yhteiskunnassa. 50 prosenttia, mikä on häpeällistä, tästä 21 miljoonasta elää äärimmäisessä köyhyydessä. 16 prosenttia ovat vakavasti aliravittuja. Miljoonia maattomia on ja myöskin lukutaidottomuusaste on korkea. Kommunistinen puolue, kommunistiset puolueet ovat tehneet vakavia poliittisia virheitä, kun ovat menneet koalitiohallituksiin 2006 vuoden jälkeen oikeistopuolueiden kanssa, joiden toive oli saavuttaa poliittinen valta, kun samalla ylläpidettäisiin taloudelliset suhteet, mikä yksinkertaisesti tarkoittaa köyhyyden jatkumista koska maalaistajalla oli eh, tällainen virheteoria sosialismin siirtymisestä. Toukokuussa oli joukkolakkoja, ne osoittivat selkeästi, että työväenliike ja köyhät haluavat sosialistisen muutoksen ja järjestelmän, joka antaa heille tulevaisuuden, jossa ei ole köyhyyttä ja sortoa. Lähestymistapa, jota nyt tarvitaan niiden puolueiden keskuudelle, jotka oikeasti edustavat joukkoja, on se, että muutetaan Nepalin yhteiskunta niin, että e-, establishmentin puolueista riippumattomat saavat vallan. Tässä täytyy saada yleiseen julkiseen omistajuuteen tuotantovälineet. Tällainen ohjelma mahdollistaisi sen Eri kansallisille ryhmille täytyy saada myös täysin itsenäisyys niiden oikeuksia kunnioittaa. Higgins. Paljon kiitoksia kollega Higgins. Seuraavana puheenvuoron saa kollega Saakke kaksi minuuttia. Thank you, chair and colleague. Paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, kymmenen vuoden kansalaissodan jälkeen vuonna 2006 sota päättyi, mutta tilanne ei muuttunut. Poliittinen epävarmuus jatkui ja Valitettavasti yhdellä vuodella jouduttiin jatkamaan perus, perustuslain muutosprosessia. Nepalilla on todellisia mahdollisuuksia kehittyä taloudellisesti ja kitkeä köyhyyttä, mutta sotarikoksiin täytyy puuttua PLAn ja viranomaistahon puolesta. Meidän täytyisi puuttua tähän erityisesti silloin, kun kyse on kansainvälisten joukkojen käytöstä. Kun katsotaan Nepaliin, niin komission toimet totuus- ja sovintokomiteassa pitäisi huomioida sekä menneisyyden että yhteisen tulevaisuuden. Eri tahojen, myöskin hallituksen, pitäisi myöskin ottaa huomioon näissä rikosoikeudellisissa käsittelyissä. Ja näin voitaisiin myöskin tukea kansainvälistä rikostuomioistuinta toimissaan. Me vaadimme hallitukselta halukuta hakea ratkaisua maoisti taisteluiden integroimiseksi ja etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja niiden osalta, joita ei voida integroida. Euroopan unioninkin pitäisi pyrkiä estämään aseiden viennin Nepalin tai sellaisten välineiden käytön vieminen sen maahan, joita voitaisiin käyttää muun muassa kidutuksen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega Schaake. Te olette viimeinen näistä esittelijöistä seuraavana ryhmien puolesta kollega Basescu. Yksi minuutti. Deși războiul civil care dura de 10 ani s-a încheiat în 2000... Vaikka sisällissota loppui 2060 vuoden jälkeen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne Nepalissa on edelleen äärimmäisen vaikea. Ilman vakautta Nepal ei voi kehittyä, kuten sen naapurinsa kehittyvät. Intia tai Kiina, jotka ovat kiinnikurojamaita. 22 maalaisvastaista puoluetta eivät ole pystyneet saamaan perustuslakia määräisi 28. toukokuuta mennessä. 2010. Sen vuoksi täytyy tätä määräaikaa pidentää vuodella. On hyvin tärkeää Nepolille hyväksyä tämä perustuslaki, joka varmistaisi oikeusvaltion kunnittamisen ja kansalaisoikeuksien noudattamisen. Lopuksi haluaisin mainita sen, että tärkeimmät uhat vakaudelle ovat ääriasenteet ja poliittinen väkivalta. Paljon kiitoksia kollega Basescu. Seuraavana kollega Ciopro, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Nepalin tilanne edelleen herättää huolestuneisuutta. Tietysti siellä on pidetty kylläkin melkein tai suhteellisen demokraattiset vaalit. Viime vuosina on näyttänyt siltä, että olemme olleet todistajana eräänlaisessa edistyksessä. 2006 ensin tämä monimutkainen rauhansopimus solmittiin, joka lopetti 10 vuoden sisällissodan. 2008 sitten olivat vaalit tähän perustuslakiasäätämään kokoukseen. Nyt kuitenkin täytyy huomata, että tilanne on pahenemassa maassa poliittisten puolueiden päätös lakia säätävästä kokouksesta saattaa olla tärkeä askel äh, normaaliin tilaan. EU ja jäsenvaltioiden täytyisi tukea kaikkia toimia, jolla vakaussopimusta saataisiin kunnioitettua maassa. Täytyy myös kunnioittaa kansalaisoikeuksien osalta myös kristittyjen oikeuksia, joita valitettavasti poljetaan tässä maassa. Kiitokset kollega Ciobro. toivoisin, että ne, jotka lukevat tekstinsä tai puheensa suoraan tekstistä, niin vähän malttia käyttävän, sillä muuten tämä viestin ei mene perille. Seuraaviin puhujiin kollega Czarnetski, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen. En lue, puhun, mutta lupaan hitaasti, vaikka se on luonnettani vastaan. Tilanne Nepalissa Paradoksaalista kyllä, niin se paranee. Ja siitä on kiittäminen viimeaikaisia päätöksiä siitä, että laajennetaan tämä niin kutsutun parlamentin valtaa, mutta edessä on pitkä tie. Sisällissota leimaa maata edelleen ja tosi asiassa nyt nähdään vasta valoa tunnelin päässä. Mitä EU voi tehdä? Se kyllä voi näitä demokraattisia muutoksia tukea tässä maassa. Muistaen kuitenkin sen, että poliittiset puolueet siellä, niillä on omat erityiset visiot maasta, kehityksen tässä maassa, ma- ma- maalaiset, kommunistiset visiot ja sen vuoksi hyvin kiistanalaiset. So, wir kommen jetzt zum Seuraavaksi käsittelyyn ilman puhujan listaa. Seuraavana kollega Korhela, olkaa hyvä. Puhemies, lähes kymmenvuotisen sisällissota lähes kymmenvuotinen sisällissota maoistitaistelijoiden ja silloisen nepalin kuninkaallisen armeijan välillä päättyi vuonna kaksituhatta kuusi rauhansopimukseen. tilanteessa ei julistettu voittajia tai häviäjiä

Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Kretu. Cele spuse de colegii mei în legătură cu tensiunile și violența. Kiitoksia. Olen samaa mieltä kollegoideni kanssa jännitteistä ja viulasta tässä maassa. Haluaisin mainita yhden kipeimmistä ongelmista, joka nepalilaisten täytyy kohdata köyhyys. Väestön täytyy olla hyvin epävarmassa elämänolosuhteissa ja tähän lisätään vielä poliittinen epävakaus eikä ole talouskasvua tämän seurauksena enää. Maantieteellisesti se sijaitsee kahden tärkeimmän kiinnikkurojamaan Kiinan ja Intian välissä mutta kun otetaan huomioon tämä Nepalin tilanne, niin se ei silti saa kasvua aikaan. Kolmasosa väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. He ovat aliravittuja, lukutaidottomuutta on paljon, energiakriisi on ja elintarvikehintakriisi on olemassa. Siitä ei synny pelkästään jännitteitä, vaan se on humanitaarinen ongelma myös poliittisesti ja konkreettisesti täytyy keskittyä Nepalin talouden kehittämiseen ja väestön auttamiseen siellä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega Kretu. Seuraavana kollega Diva. Um, I was very fortunate to Kiitoksia, herra puhemies. Kävin Nepalissa hiljattain ja meidän täytyy nyt vain muistaa, että poliittinen prosessi maassa on hauras, mutta kuitenkin se etenee. Kuitenkin olisi kohtuutonta edetä tällä tiellä ilman että maoistit riisutaan aseista. Maoistit ovat kieltäytyneet osallistumaan tähän poliittiseen projektiin ja haluavat hallitusmuutoksen, mutta eivät halua riisuutua aseista. Poliittinen prosessi ei toimi, jos aseistautunut ryhmä ei luovu aseistaan viranomaisille. Ja niin kauan kun näin ei ole tapahtunut, niin meidän täytyy todellakin tarkkaan olla molempiin tahoihin yhteydessä ja sanoa, että on molempien intressien mukaista, myöskin unionin intressien mukaista, että asesta riisuminen toteutuu ja sitä kautta sitten haetaan ratkaisua. Olipa se sitten minkälainen tahansa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia kollega Diva. Seuraavana vielä von Thun und Hohenstein. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Kiitoksia paljon. On niin, että asuin muutaman vuoden ajan Nepalissa juuri silloin, kun suurella ponnistuksella nepalilaiset pyrkivät muuttamaan ja parantamaan poliittista järjestelmämme. Minä silloin katsoin tätä hyvin optimisesti, mutta näyttää siltä, että prosessi on paljon vaikeampi kuin kukaan meistä pystyy kuvittelemaan. Nepal hän on valtava ja rikas vanha kulttuuri siellä on siellä maassa. Kyseessä ovat ihmiset, joilla on syvällinen uskonnollisuus, he ovat rauhanomaisia ihmisiä. Tässä puhumme valtavasta taloudellisesta potentiaalista myös. Siellä ei ole talouspotentiaalia. Siellä on suuri maa, siellä ei ole luonnonvaroja, siellä on sellaisia maanjäristyksiä ja kuivuuksia, mutta se Sillä on myös kaksi vaikeaa ja valtavaa naapuria. Jos Nepalilla ei anneta kaikkia poliittista ja materiaalista apua, niin tilanne voi olla kuten Tiibetissä on, ja se olisi valtava, jos traaginen menetys meille kaikille. Kiitoksia. Kiitoksia kollega von Tunut Hohenstein. Lopuksi puheenvuoron saa vielä komission jäsen Dali. Thank you very much. Kiitoksia hyvät jäsenet, tämä pattitilanne Nepalin politiikassa on huolestuttavia komissio seuraa tilannetta läheisesti. 28. toukokuuta oli määräaika uuden sillä jälkeisen perustuslain vahvistamiselle. On positiivista panna merkille, että perustuslakikriisi on vältetty niin, että määräaika on pidennetty jo vuodella. Kuitenkin Edelleen on kiistellalaisia asioita, jotka prosessia estävät, kuten liittovaltion rakenne, ex-maotaistelijoiden integrointi ja äh, kahden armeijan olemassaolo. Edelleen on suuri riski siitä, että maa voisi sortua tällaiseen noidankehään, jossa on epävakautta ja, epä- ja turvattomuutta. Kaksi asiaa. Perustuslain kirjoittaminen ja PLAn integrointi ovat monimutkaistuvat koko ajan. Ellei ole aitoa halua antaa tehdä myönnytyksiä, niin tämä vuoden pidennyskään ei riitä. Mitä sitten ihmisoikeustilanteeseen maassa tulee, niin positiivisesti voidaan panna merkille, että ihmisoikeuksien eh, erityisedustajan määräaikaa on 12 kuukaudella myöskin pidennetty. UNHCR on seurannut ihmisoikeuksia ja antanut koulutusta kansalaisjärjestölle ja, ja valtion viranomaisille perustamisen 2005 vuoden jälkeen. Chipi Koiraala. hänen kuolemansa jälkeen poliittisten mekanismien kohtalo näyttää epävarmalta koska tällaista konsensusjohtajaa nyt puuttuu, joka voisi ratkaista riidat pääpoliittisten puolueiden välillä ja olla eteenpäin vievänä voimana rauhanprosessissa. EUlla on avainrooli Nepalin auttamisessa tämän vaikean prosessin läpi. Useita lausuntoja on tehty, monien edustustien lausuntoja on annettu, jossa vaaditaan kaikkia osapuolia palaamaan neuvottelupöytään. EU on valmiina tukemaan Nepalin hallitusta ja auttamaan kohtaamaan nämä edessä olevat haasteet. EU pitäisi olla valmis auttamaan kaikissa prosesseissa, jotka tukevat rauhan saavuttamista. Kollektiivisesti EU ja sen jäsenvaltioiden edustavat yli 50 prosenttia kehitysavusta, jota Nepal saa. Komissio antaa panoksensa rauhanprosessiin, kun se tukee Nepalin Peace Trust-rahastoa. 6 miljoonaa euroa annettiin. Viime vuonna 22 miljoonaa on suunniteltu 2011 vuodelle. Rahat ovat menneet eh, esimerkiksi palkkoihin entiselle taistelijoille. On edelleen tärkeää, että nepalilaisten odotukset kun nousivat, että he saavat myöskin etuja tästä rauhasta, rauhasta jota he ovat odottaneet. Hyvät jäsenet, jäsenvaltiot tekevät aina yhteistyötä ja komissio myös. Ja komissio on edelleen sitoutunut kaikkiin onnistuksiin, olivat sitten poliittisia, diplomaattisia tai kehitysavullisia, jotka voivat antaa panoksensa rauhanomaisen Nepalin saavuttamisessa. Paljon kiitoksia arvoisa komissaari Dali. Kuusi päätöslausumaluonnosta on jätetty SDn puolesta, ECRn puolesta, vihreiden, kansanpuolueen sekä vasemmiston että liberaalien toimesta. Keskustelu päätyy tähän. Äänestys toimitetaan keskustelun jälkeen. Seuraavaksi siirrymme käsittelemään teloituksia Livyässä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa tekstin laatia Tanoky. Olkaa Minulla ei ole ollut absoluuttista kantaa kuolemanrangaistukseen ikinä. Vain kaikissa pahimmissa tapauksissa, kun eh, on ollut